Ο κύριος Πρόεδρος. That was beautiful. Thank you so much. Mr. Combendit, you have to repeat this now. Herra Combendit, teidän pitää toistaa tämä alkuperäisenä versiona. Hyvät naiset ja herrat, me käynnistämme istunnon uudelleen tauon jälkeen. Teillä on jaettu pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit. Onko niihin jotain huomioita? Näin ei ole, joten pöytäkirjat hyväksytään. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma koskien Israelin sotilasoperaatiota humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gassan saarto. Haluaisin pyytää rouva Ashtonia, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. President... Puhemies, parlamentin jäsenet, tämä on erittäin tärkeä keskustelu Gaasasta. Me keskustelemme traagisista tapahtumista ja seurauksista Viime maanantaina ulkoisen neuvostossa oli jatkuvasti ollut yhteydessä eri osapuoliin. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Unionilla on aivan ilmeistä myös niistä päätöslauselmista, joita täälläkin on tehty. Minä haluaisin nyt aivan aluksi täydentää sitä, mitä tapahtui Kaasan edustalla. Ja me emme sitä voi hyväksyä. Se todettiin aivan välittömästi ja selkeästi. Yhdeksän kuoli kansainvälisillä vesillä olosuhteissa, jotka edellyttävät tutkintaa. Israelin, palestinalaisten ja ennen kaikkea Turkin täytyy tämä tutkinta suorittaa. Nyt on Israel kertonut, että tehdään riippumaton komitea ja siellä on kaksi korkearvoista edustajaa myös kansainvälisen edustajina. Tämä on askel eteenpäin, mutta EU seuraa hyvin tarkkaan komitean työtä ja tuloksia ennen kuin tehdään muita johtopäätöksiä. Sotilashyökkäys avustuslaivaa vastaan on herättänyt huomiota. Siellä menetettiin ihmishenkiä, mutta täytyy miettiä, miksi ylipäätään avustuslaiva sinne oli menossa. Totta kai syitä täytyy alleviivata, koska syynä on ennen kaikkea Gaasan ihmisten kurimuus. Kolme kuukautta sitten minä näin ensimmäisenä poliitikkoana sen jälkeen, kun no, vuosi oli kulunut, ei kukaan ollut käynyt siellä, se oli shokeravaa. Naapurina on yksi modernempia valtioita, mutta ihmiset käyttävät pelkästään kärryjä hevosia. Sinällään siellä on koulutusjärjestelmä hyvä ja yliopistot hyviä siis Israelissa, mutta naapurissa lapset eivät saa edes peruskoulutusta. Siellä tarvitaan myös sementtiä ja tiiliä, jotta voidaan rakentaa terveydenhuolto ja kouluja. Se on omituinen tilanne, että margariinia ja vehnää saadaan tuoda mutta vinjetikkaa tai suklaata ei saa maahan viedä. Tämä saarto iskee tavallisiin ihmisiin ja johtaa radikalismiin. Tämä ei ole edes tehokas muuten kuin vahalla tavalla. Siellä on paljon myös tunneleita, joissa on salakuljetusta. Ne eivät mene tarvitseville, vaan niille, joilla on rahaa. Totta kai Hamas saa voimaa tästä, ja se on hyvin erilainen pyrkimys, mitä meillä on, koska he haluavat vain jännitteitä lisätä. Tämän lisäksi Gaasan kärsiminen ei tee Israelin turvallisemmaksi. Tämä ei voi jatkuvaan tilanteen muututtavaa. Voidaan esittää tämän vuotta kaksi yksinkertaista kysymyksiä. Miten me voimme auttaa Gaasan arkea? Miten me voimme varmistaa, että Israel saa turvallisuutta? Meidän täytyy vastata näihin kysymyksiin yhdessä. Nyt olemme tehneet erikseen ja siksi epäonnistumme. Maanantaina Euroopan unionin ulkoministerit sopivat, että meidän täytyy tällainen aloite tehdä jotain konkreettista Gaasan kriisin puuttumiseksi ja käyttää sitä katalysaattorina rauhan aikaisemmaksi alueella. Helppoa ei kuitenkaan ole tämä purkaa. Se edellyttää ponnisteluja sekä Islannin puolella että Palestiinassa. Moni on pyytänyt, että tämä purettaisiin mutta nyt poliittiset parametrit ovat tyystin toisenlaiset. Ensinnäkin meidän täytyy rajaylityspaikka avata, että sinne voidaan antaa humanitaarista apua. Siviilit voivat tulla ja mennä alueelta ja alueelle. Tämä on meidän linjamme mukaista, mutta myös YK turvallisuusneuvoston kannan mukaista. Ennen kaikkea jo 2005 sovittiin tästä, että Palestiinan viranomaisten ja Israelin kesken, 2005 siis, sopimus on tärkein perusta. Toiseksi on hyvin rajoitettu luettelo sallitusta tuotteista. Meillä pitäisi olla lyhyt lista kielletyistä tuotteista, jos on kyse oikeutetuista turvallisuushuolista Israelin kohdalla. Toivottavasti nyt pääsemme näistä keskusteluista oikeaan suuntaan tässäkin kysymyksessä. Kolmanneksi Euroopan unionilla on Rafassa myös väkeä. Me olemme valmiita tukemaan muiden rajanylityspaikkojen Äh, avaamiseksi voidaan kehittää uusiakin ylityspaikkoja. Me teemme kovasti työtä kaikilla saroilla. Meillä on Task Force, jossa on mukana kaikki yksiköt, asiantuntijuutta. Perjantaina ensimmäinen kokous tulossa. Lähetämme sinne myös tutkimuksia tekemään mission, jotta voidaan auttaa ratkaisua niin, että otetaan huoli, huomioon myös Israelin huolet. Nyt on kyse ennen kaikkea siitä, että saarron poistaminen auttaisi rauhaa. Kaasa on keskeinen osa tulevaa palestinalaisvaltiota. Siksi meidän täytyy yhdistää länsiranta ja Kaasa samalla tavalla kuin meidän täytyy auttaa myös palestinalaisten keskinäistä yhteensovittamista. Ne ovat keskeiset ainekset tälle ratkaisulle. Se on meidän tavoitteemme. Lopuksi, puhemies, on erittäin myönteistä, että olemme pystyneet säilyttämään nämä lähentymisneuvottelut Israelin ja Palestiinan kesken ja meidän kumppanimme saakot kiitoksen siitä. Kvartilla pitää olla keskeinen osa myös siinä, että osapuolet jatkavat ja yhdistämme voimaamme niin, että Gazan vaarallinen edistäytyminen häviäisi ja saataisiin alueelle rauhaa. Tiedän, että parlamentti on tässä samaa mieltä. Kiitos. Kiitoksia rouva Ashton ja nyt siirrymme puhujiin poliittisten ryhmien nimissä. Ensimmäisenä kansanpuolueryhmän ryhmän nimissä herra Kassulides, puolitoista minuuttia. Most... Jos jonkun pitäisi jotain vaatia, että on riippumaton uskottava tutkinta kansainvälisten viranomaisten valvonnassa, niin nimenomaan Israelin pitäisi sitä vaatia. Ensi askel oikeaan suuntaan jo toteutettiin Israelissa, mutta tarvitaan lisää niin, että luottamusta saataisiin lisää kansainvälisessä yhteisössä. Saarto on purettava. Presidentti Obama totesi, että se on aivan kestämätöntä. Hamas on ainoa, joka hyötyy saarrosta. Se rahoittaa itseään sillä, että se hyvin kannattavasti saa tuloja salakuljetuksesta – näitä tuotteita jaetaan pelkästään niille palestinalaisille, jotka alistuvat heidän valtaansa. Koko väestö kärsii. Israelilaiset eivät voita hekään mitään. Gilad Shalit on edelleen vankeudessa. Hyvä korkea edustaja, aivan varma, että nyt teidän tehtävänä on yhteensovittaa, tukea niitä kansallisia, kansallisia toimijoita, kun ne pyrkivät avaamaan maa varsinkin Karnissa, niin että voidaan kuljettaa tavaroita. Me tarvitsemme mekanismia, josta sovitaan niin, että voidaan jäljittää avun apu. Tällä välillä tarvitaan kuitenkin ponnisteluja sovinnon ja jälleenrakentamisen hyväksi eri osien välillä myös Palestiinassa. Palestiinan viranomaisten täytyy ottaa Kaasan valvontaansa. Lopuksi Israelin turvallisuushuolet on myös huomioitava. Kiitos. Kiitoksia ja sosialistien ja demokraattien nimissä Rouva de Kaiser kaksi minuuttia. Minä en tänään osoita puhettani teille puhemies, enkä teillekään Rova Ashton, suokaa se anteeksi. Minä osoitan puheeni niille, jotka kuuntelevat meitä, eh, niitä Marmaran laivueen jäseniä, jotka ovat täällä läsnä. Me olemme pettyneitä, koska eh, sen johdosta, mitä tapahtui. Te piditte yhteyttä meihin siihen yöhön saakka, jolloin tämä hyökkäys tapahtui ja aivan turhaan odotitte meiltä suojelusta. Te olitte yksin asettomina sotilaita vastaan, jotka tarttuivat aseisiin ja koko kansainvälinen yhteisö seurasi sivusta. Ja tänään te vaaditte meiltä oikeudenmukaisuutta, mutta kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, oikeutta, joka on puolueetonta. Te ette luota Israelin oikeuteen, vaikka siellä olisikin ulkopuolisia tarkkailijoita, sillä teidän ystäviänne tapettiin ja Israel hävitti heti kaikki hyökkäyksen todistukset, kaikki filmit, valokuvat, tietokoneet, kamerat, videokamerat ja valokuvakamerat, jotta se voisi hetken päästä kertoa oman versionsa ja tehdä fotomontaaseja siitä. Israel kohteli teitä terroristeina, vangitsi teidät ja joitakin teistä hakkasi ja te ette ymmärtäneet mitään tästä kauhuskenaariosta. Te haluatte siis oikeutta, johon te voitte uskoa ja luottaa ja tänään te haluatte oikeutta, että, ja tänään te haluatte, että Gaasan saarto lopetetaan heti. Minä haluan luvata teille juhlallisesti, että me emme enää tuota teille pettymystä. Rova Ashton, älkää vastatko minulle, vastatkaa heille. He katsovat meitä, kuten me aina tulemme näkemään heidän ällistyneet silmänsä ja kun ajattelemme niitä, jotka joutuivat maksamaan hengellään tästä. On tärkeää, että kansainvälisesti tutkitaan tämä asia, mutta parlamentti tulee huomenna vaatimaan, että oikeus tapahtuu. Marmaran laivueen sadat osanottajat tulevat meitä siitä muistuttamaan, jos me sen unohdamme. Kiitos. Ja liberaaliryhmän nimissä herra Rinaldi. Ajatus ensinnäkin pasifistisille uhreille, mutta myös israelaisille. Ennen kaikkea näinä päivinä, kun koko kansainvälinen yhteisö, tai ainakin lähes on, suhtautunut kriittisesti maahan. Ja tästä syystä minä sanonkin, että nyt Israelin valtio täytyy olla valmis kuuntelemaan ja käymään vuoropuhelua. Jos voitaisiin jotenkin maksaa jotenkin tästä turvattomuudesta, niin se ei siitä vasta pelkästään Israeli, vaan myös maan yleinen mielipide, joka ei tunne itseään turvalliseksi, eikä sitä ymmärretä. Me haluamme kyllä turvallisuutta Israelillekin. Me haluamme sille vaurautta, myös moraalista vaurautta. Ja se on meidän toiveemme, että Israel kuuntelee, kun se kerran haluaa rauhaa, ja sen velvollisuutena on sanoa, että me emme enää ole ymmärtäneet vuosin sen politiikkaa. Tämä ei ole mikään erillinen tapaus, vaan punainen lanka, joka, jossa tämä oli vain viimeinen tapaus. Myös Itä-Jerusalem kuuluu kuvioihin mukaan, tai muurin rakentaminen, Kaasan saarto viime vuonna ja siihen hyökkääminen, tai myös Aravi eh, parlamentaarikon eh, uhkailu. Tämä nöyryttää palestinalaisia ja siinä ei noudata minkälaisia kansainvälisiä määräyksiä tai sääntöjä. Vain ääriliikkeet vahvistuvat molemmin puolin, myös Israelin puolella. Ja näin ehkä yhä kauemmaksi etääntyy rauhan näkymät kahden kansakunnan kesken. Politiikassa ei ole myöskään minkäänlaista etiikan jälkeä, sitä humanistista perinnettä, joka kuuluu juutalaisille, jolla me kaikki saaneet perintömme siitä. Meillä on, mutta myös kansainvälisellä yhteisöllä vastuunsa avustuslaivan strategiassa, nimittäin liian kauan siedettiin tätä politiikkaa. Meidän päätöslauselmamme sisältää selkeitä kohtia, jotta suunta vaihtuisi ja unionissa, varsinkin nyt, kun meillä on uusia institutionaalisia välineitäkin. Ja näidenkään uhrien jälkeen meillä ei ole minkäänlaisia tekosyitä olla kuulematta tätä. Toivottavasti eli Viiselin ääni nyt tulisi kuuluville, koska Israelin voidaan vain epähumaniksi kutsua Vihreiden ryhmän nimissä herra Kohn-Bendit, neljä minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja. Täällä varmasti tässä salissa kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että laivueeseen kohdistunut hyökkäys on tuomittava. Tämä laivue yritti päästä saaron läpi. Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että Israelin politiikka sellaisena kuin sitä tällä hetkellä harjoitetaan tai mm, on jo monta vuotta harjoitettu, johtaa Israelin yhä suurempaan Ähm, ahdinkoon, josta on entistä vaikeampi päästä pois. Me olemme kaikki yhtä mieltä, mutta ongelma on siinä, miten, meidän, miten me voimme saada tuon politiikan muuttumaan. Te itse sanoitte, että meidän täytyy jatkaa työtämme sovitustyön, sovittelun parissa, Palestiinan ja Israelin välissä, Palestiinan voimien välissä. Te puhuitte fraktioista, minä sanoisin voimia. Ja on sanottava myös, että Gazassa hallitseva auktoriteetti, tykkäsimme siitä tai emme, minä en tykkää siitä, mutta se ei enää ole Palestiinan korkea viranomainen, vaan se on Hamas. Me voimme unelmoida mistä vaan, mutta politiikassa todellisuus ei aina mahdollista unelmointia. Joten nyt täytyy löytää keinot saada saarto loppumaan ja myös se henkinen saarto, henkinen blokki, joka on meillä, joka on israelilaisilla ja joka palestiinalaisillakin kenties on. Minä siis ehdotan yhtä asiaa te sanoitte, että meidän täytyy saada saarto loppumaan, avata saarto, ei pelkästään Rafahissa, vaan kaikissa, kaikilla ylityspaikoilla. Euroopan unionin täytyy saada aikaan, että näitä ylityspaikkoja valvotaan. Kuka valvoo? Esimerkiksi Turkin armeija sanon ironisesti, että siellä voisivat turkkilaiset sotilaat yhtä aikaa yhdessä toisten sotilaiden kanssa valvoa, että rakennustarvikkeet pääsevät sinne, mutta aseet eivät. Meidän pitää kannattaa saaron avaamista. Me, meidän ei pidä vain vaatia sitä, vaan meidän pitää antaa keinot tämän saaron avaamiseen. Jatkan nyt saksaksi, koska aina puhutaan siitä, että monet Saksassa ja monet Euroopassa kokevat huonoa omaa tuntoa suhteessa Israeliin. Minä haluan sanoa teille, huono omatunto ei vielä tee politiikkaa. Meillä, jos haluaa hyvän oman tunnon, jos haluaa olla Israelin puolella, niin silloin täytyy sanoa Israelille, että se mitä nyt tapahtuu menee yli kaikkien hyväksyttävyyden rajojen. Israelin ystävien, ystävät ovat Israelin kriitikkoja. Ne ihmiset, jotka eivät tänään kritisoi Israelia, eivät ole Israelin ystäviä. Esimerkiksi David Grossman joka Israelissa aivan oikein sanoi, että se mitä Israel teki vie pohjan siltä, miksi Israel oikeastaan perustettiin. Tämänpäiväinen politiikka on sellaista, joka ei ollenkaan vastaa sionistista unelmaa, vaan tuhoaa sen ja romahduttaa sen itse asiassa. Ja siksi meidän eurooppalaisina ei pidä pelätä kritiikkiä suhteessa israelilaisiin tai suhteessa palestiinalaisiin. Meidän ei pidä pelätä sanoa ääneen, että me tarvitsemme uutta vakautta tuolla alueella ja tämä uusi vakaus saadaan aikaiseksi vain, jos me eurooppalaisina olemme vapaita todellakin asettumaan tuohon väliin välittäväksi voimaksi, mutta myös järjestysvoimaksi, jos haluamme valmiita olemaan siihen, siinä mukana. Jos me emme sitä tee, järjestystä ei tule. Siksi pyydän teitä, ettette ainoastaan vetoaisi, vaan tekisitte konkreettisia ehdotuksia siitä, miten me eurooppalaiset yhdessä Turkin kanssa, joka on tärkeä tuolla alueella, voimme antaa oman panoksenne siihen, että konkreettisia askelia otetaan ja tapahtuu, jotta tämä saarto saataisiin loppumaan. Kiitoksia. Εξ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Βαντάλεν. Για ένα λεπτό. Herra Van Geleden vielen er negen doden bij de inzet van Israëlische commando's op het schip de Mavi Marmara. Puhemies, myötä tuli yhdeksän uhria. Israel iski kovin saattuetta vastaan. Mielestäni tämä julkilaus on aika omittuinen ei kai heitä kuitenkaan kekseen ja teen kanssa olisi jo pitänytkään ottaa vastaan. Mutta tietenkin voidaan miettiä, olisiko Israel voinut muilla keinoilla pysäyttää saattuen. Kai armeilla olisi muitakin vaihtoehtoja ollut, niin että olisi vähemmän uhreja syntynyt, ainakin vähemmän väkivaltaa. Toisin sanoen toivottavaa, että tutkinta suoritetaan. Israel on myönteisesti nyt toiminut tutkinta järjestetään niin, että mukana on myös kaksi kansainvälistä henkilöä. Varmasti nyt saadaan myös luettelo siitä, mitä ei voida päästää kansan alueelle. Puolitoista minuuttia, herra Trentafilis. Arvoisa puhemies, huomenna tai Israelin armeija 31. päivä hyökkäsi eh, tätä vapauslaivastoa vastaan, joka kuljetti humanitaarista materiaalia Gaasan asukkaille. Ja pelkurimaisesti tapettiin yhdeksän aktivistia ja haavoitettiin lukuisia muita, joista eräät ovat täällä paikalla. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Israelin asevoimat syyllistyvät ihmiskunnan vastaisiin rikoksiin. 23 päivän aikana Äh, armottomasti hyökättiin Gazaa vastaan, jossa asuu puolitoista miljoonaa ihmistä ja näillä hyökkäyksillä aiheutettiin yli tuhan ihmisen kuolema, infrastruktuurin sortuminen. Ehkä on jouduttu tekemään tiliä jonkun edessä tästä rikoksesta päivittäin asevoimat, ähm, estävät ratkaisun löytymistä tähän ongelmaan, johon ne itse ovat myötävaikuttaneet. Muuri on edelleen pystyssä, rakennetaan siirtokuntia, ihmisiä ajetaan kodeistaan Jerusalemissa Itä-Jerusalemissa. Israelin tulisi tehdä tiliä kaikesta tästä huomenna. Meidän täytyy äänestää päätöslauselmasta Israelin joukkojen hyökkäyksen tuomitsemiseksi. Me emme saa ajatella, että tällä tavoin olemme tehneet velvollisuutemme. Jokainen meistä ja me yhdessä, meidän täytyy tehdä työtä, jotta jotta syylliset joutuisivat syytettyjen penkille ja jotta voitaisiin äh, päättää Gazan saarto ja tuoda rauha alueelle. Tämä on velvollisuutemme kuolleille, uhreille mm, sekä Israelin että Gazan puolella. Ja EFD, Velden. De Turkse regering en de Turkse stichting voor humanitaire... Niin, turkkilainen ihmisoikeus ja perusoikeus ja humanitaarinen järjestö IFHH on antanut lausuntoja Israelin laivaston ja niin sanotun vapauslaivueen välille. Miksi EU, miksi korkea avustaja te olette niin vaitonainen tästä Turkin reaktiosta tähän eskalaatioon ja poliittiseen provokaatioon? Rova Ashton, te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että islamistinen IHH on Kaasan laivueen takana oleva voima ja että tämä epätavallinen humanitaarinen järjestö on Hamasin veriveli ja että sillä on hyvinkin paljon turkkilaista materiaalia. Te tiedätte korkeavusta yhtä hyvin kuin minä, että IHH on turkkilaiset islamistit leikkivät tulella juutalaisvaltiota vastaan ja Erdoganin hallitus siunasi tämän. Milloin te tulette vaatimaan Turkilta selvitystä siitä, mitä Marmaran laivuessa tapahtui? En nyt ollenkaan halua mainitakaan sitä, että Turkki tässä tekee itse itsensä kelvottomaksi EU:n hun liittymis, liittymiseksi. Dots, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä parlamentar Ashton. Olen kiitollinen lausumastanne tänään. Muistan ensimmäisen julkilausumamme Israelin ja Kaasan tiimoilta ja tunnustan, että tänään oli maltillisempaa puhetta tänään, kuten kollegani totesi. Ne meistä, jotka ovat eläneet terroriuhan alla, tunnen suurta myötätuntoa, kun ajatellaan viattomia Israelin kansalaisia, jotka ovat kärsineet rakettihyökkäyksistä. Israel on pyrkinyt puolustautumaan kun, niin, että on luotu tämä kauppasaarto. Ja hyökkäyksiä on tehty niin, että Israelien kansalaisia vastaan on vähemmän hyökkäyksiä. Mielestäni parlamentin pitäisi puolustaa jokaisen valtion oikeita puolustautua tällaiselta iskuilta. Jos ajatellaan tavallisia Gaasan kansalaisia, se on johtanut vaikeuksiin ja epäilemättä, kuten on nähty, moni ylistää myös tätä rauhan saattuetta, mutta mukana oli myös muitakin läsnä siellä oli vähemmän ylväitä pyrkimyksiä monella. Moni uskoo, että tässä vain haluttiin vastakkainasettelu niin, että saatiin propagandavoittoa. Valitettavasti näin kävikin, valitettavasti uhreja syntyi. Olisi helppo käyttää tätä Israelin toimintaan täälläkin, mutta se ei auttaisi eikä myöskään rauhan edistämiselle. Jos lopuksi vielä voisin lisätä, ette voi, koska aika meni jo yli. Niin hmm, in prison on edelleen vankilassa ilman minkäänlaista humanitaarista apua. Hän on ollut siellä jo 1452 päivää. Kiitos, että kunnioitatte myös puhemiestä. Eh, herra Salafranca, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies riippumattomatta, riippumattomatta näistä ristiriitaisista väitöksistä koskien tätä hyökkäystä. Parlamentin täytyy valittaa väkivallan käyttöä ja valittaa myöskin niitä menetyksiä, jotka ovat koskeneet ihmishenkiä. Nämä kaksi seikkaa ovat saaneet aikaan seuraamuksia. Seuraamukset, paitsi nämä ihmishenkien kivuliat menetykset, ovat rauhanprosessin etääntyminen todellisuudesta ja se, että arabi, maltilliset arabimaat ovat ottaneet etäisyyttä. Jännitys on lisääntynyt alueella Iranin äh, ydinase läsnäolon myötä. Ja arvoisa puhemies, uskoisin, että Turkin kanssa tapahtunut välien rikkominen on yksi näistä seuraamuksista. Rouva Ashton totesi erään seikan, jonka kanssa olen täysin samaa mieltä. Se seikka, että, että äh, Palestiinan kansan äh, toiveikkuus ja ihmisarvo on ristetty, se vähentää niiden merkitystä, jotka ovat maltillisesti suhtautuvia alueella. On totta, emmekä me saa unohtaa sitä näkemystä, että saaron purkaminen on merkittävä askel, mutta se on sellainen askel, joka johtaa rauhaan. Me tunnemme kaikki elementit Palestiinan valtion äh, Israelin rajakysymykset, Jerusalemin ongelman ratkaisu, eh, siirtokuntien lopettaminen ja herra puhemies, myöskin muut seikat. Tämän seikan ratkaimiseksi tarvitaan kansainvälistä eh, osallistumista ja poliittista tahtoa. En ole varma, korkea edustaja, onko riittävää eh, halukkuutta tähän olemassa tällä hetkellä. O kirjus de Rosa, Herra de Rossa, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Päätöslautelma on hyvin selkeä tuomitessaan Israelin laittoman toiminnan ja se, että se murhasi yhdeksän ihmistä. Me vaadimme kansainvälistä tutkintaa, joka olisi uskottava, läpinäkyvä ja riippumaton. Israel on ilmoittanut tutkinnasta, mutta siellä ei ole mitään tätä, eikä sitä voida hyväksyä. Me vaadimme, että myös Kaasan saarto puretaan. Kohdassa 10 on tärkeä teksti ja siinä vaaditaan, että EUn politiikkaa muotoillaan uudelleen lähi -idässä. Mielestäni siinä pitäisi olla mukana myös pakotteet diplomaattisen välineen, koska Israel ei vastaa standardeja, jotka liittyvät demokratiaan ja suhteisiin ystäviä vihollisten kanssa. Me tarvitsemme fiksuja pakotteita askel askeleelta ja sitten puretaan selkeän aikataulun kanssa, jos Israel kunnioittaa kansallista oikeutta. Kvartetin täytyy ottaa mukaan myös Hamas mukaan reunamilta. Muuten minkälainen sopimus ei onnistu, ellei Hamas ole mukana. Demokraattista tapa eteenpäin on se, että vaalit, järjestetään vaalit Palestiinassa lakisäätävässä elimessä niin, että mukana on myös kvartetti, niin että voidaan hyväksyä kansan päätös. Rouva Ashton, sanat eivät riitä, nyt tarvitaan toimia. Rouva Desarne, minuutti me totesimme tämän paikan päällä, Gaasan saarto on sietämätön ja kestämätön tilalle. 80 prosenttia Gaasan asukkaista saa kansainvälistä apua ylipäätään säilyväkseen hengille. Heillä ei ole mitään tulevaisuutta eikä mitään toivoa. Sitä paitsi Gaasan saarto on täysin tarkoitusperien vastainen. Se nimenomaan vahvistaa sitä, mitä me haluaisimme heikentää. Ja sitten se myös Gazan johtajille toimii tekosyynä kaiken mahdollisen oikeuttamiseksi. Talous on romahtanut ja heidän omat virheensä se ikään kuin oikeuttaa. Euroopan unionin täytyy taata Israelin turvallisuus ja saada aikaan saaron loppuminen, mahdollisesti niin, että paikalla on eurooppalaisia valvontaviranomaisia. Sen täytyy vihdoinkin ryhtyä isommaksi toimijaksi, joka puhuu yhdellä äänellä ja laittaa kaikki keinonsa käyttöön budjettipoliittiset kauppapoliittiset, taloudelliset ja kehityspoliittiset keinonsa yhden ainoan päämäärän palvelukseen kahden valtion rinnakkaiselo. Kiitos. Rouva Jolie, puolitoista minuuttia. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kun kävimme 26. ja 5. toukokuuta kaasessa niin sen jälkeen valtuuskunta vaatii, että saarto puretaan pysyvästi se oli yksimielistä, kun ajatellaan tätä poliittista ja humanitaarista draamaa, ja myös päätelmä oli yhteinen, ja toivottavasti se menee läpi suuren enemmistön turvin. Ja me joudumme nyt sanomaan yhdellä äänellä, koska se on tarpeen. Nimenomaan Euroopan unionissa tähän asti ei ole ollut yksimielisyyttä. Yhteistä rintamaa tarvitaan nyt, että meillä olisi painoarvoa merkittävänä ja uskottavana rauhan puolesta puhujana. Euroopassa pahinta oli että että rakijan tulee myös toimimattomuus, koska emme ole yksimielisiä. Nyt tarvitaan Euroopassa poliittista ponttaa. Meillä ei ole oikeutta olla toimimatta, meillä on velvollisuus toimia, käydä vuoropuhelua ja tuomita, käyttää pakotteita, jos rauha joutuu vaaraan jonkun toimien vuoksi. Rouva korkea edustaja, nyt meidän vastuumme on valtava. Emme enää voi tyytyä jälleen rakentamaan jatkuvasti tuhottavia rakennuksia. Meidän täytyy rakentaa rauhaa ja nyt se täytyy toteuttaa. Tätä va- tämä vaatii tiukkuutta ja rohkeutta. Meidän täytyy luoda liittoumia, varsinkin Yhdysvaltain ja Turkin kanssa. Me emme saa alistua Israelin diplomaattiseen painostukseen, vaan meidän täytyy saada aika kansainvälinen tutkinta ja purkaa myös saarto. Kiitos. Kiitos Karim, lepto. Herra Karim, minuutti. Baroness Ashton, your approach... Baronitar Ashton, lähestymistapanne tähän on kiitettävää. Että olette käyneet siellä paikan päällä ja olette tehneet julkisia lausumia sen jälkeenkin, niin on käynyt aivan selväksi parlamentin jäsenille, miten vakavassa hengessä te ja teidän joukkueenne lähestyy asiaan. Totta kai on kyse humanitaarisesta asiasta, paljon siinä on muitakin näkökohtia, mutta minä haluan pitää mielessäni myös historian siinä, kun määrittelemme asemaamme tänään. Muistan varsin hyvin keskustelut parlamentissa vuonna 2006 helmikuussa ja huhtikuussa. Niin moni jäsen toinen toisensa perään kehotti EUta ja Israelia olemaan estämättä äh, Gaasan väkeä elämästä. Mutta näin me teimme ja reagoimme väärin. Me tukahtutimme Kaasan väestön ja nyt olemme joutuneet tähän jamaan tänään. Meillä on vain yksi keino päästä eteenpäin tästä. Nimittäin me puutumme saartoon välittömästi. Me voimme tehdä paljon käytännönläheistä. läheistä Ensimmäisenä askeleena olkoon se, että vahvistetaan, että Israel toimii tavalla, jolla he voivat päästää rajan yli sallitut tuotteet, eikä ole pelkästään sellaista listaa, jonka pohjalta nyt toimitaan. Pyydän keskittäkää toimenne tähän ja välittömästi. E, Herra Le puolitoista minuuttia. Monsieur Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja on jo aivan liian kauan ollut tilanne, jossa kansainväliset instituutiot ja Euroopan toimielimet käyttävät samoja sanoja, samoja hyviä aikeita ja esittävät hurskaita toivomuksia ilman kuitenkaan selkeitä toimia Palestiinan valtion luomiseksi 67 rajojen mukaan. Nyt tarvitaan Euroopan unionilta selkeitä toimia kansainvälisen oikeuden mukainen äh, merirosvoustapaus on tapahtunut kansainvälisillä vesillä. Ja nyt äh, tämä tutkintalautakunta on vain naamio, jonka takana rikollinen voi esittää mitä se haluaa. Ei myöskään ole tyydyttävää, tyydyttävää että yritetään epämääräisesti hiukan keventää tätä saartoa mielten rauhoittamiseksi. Meidän täytyy vaatia ja saavuttaa saaron lopettaminen. Meillä on sitä varten keinot. Me luomme eurooppalaisia tarkkailuviranomaisia toisten valtioiden kanssa yhdessä. Meidän täytyy Israelin ja EUn välinen assosiaatiosopimus purkaa tai keskeyttää, kunnes oikeita askelia tapahtuu meidän täytyy lakkauttaa siirtokunnista tuotavien tavaroiden tuonti. Ja minä esitän nyt kysymyksen. Kuka suorittaa vakavasti otettavan tutkimuksen siitä, mitä eurooppalaisille on tehty Israelin vankiloissa Israelin maaperällä. Anit on myös kokenut uhkauksia. Teillä, korkea edustaja, on keinoja puuttua tähän tilanteeseen. Me olemme teidän rinnallanne tässä työssä. Puolitoista minuuttia, herra Provera. Kiitos puhemies. Vaikuttaa tosiaan perusteella ilmeiseltä, että Gaasa saa tue oli tarkoitusperinteinen enemmän poliittinen kuin humanitaarinen. Sitä valmisteli IHH, joka on turkkilainen järjestö, joka on islamilaista ääriliikettä edustava. Tämän lisäksi Hamas-johtaja Hanif totesi juuri sen lähettämis, ennen sitä lähettämistä suoraan, että jos alukset pääsevät Kaasan, se on Hamakselle voitto. Jos ne otetaan kiinni, joka tapauksessa se on voitto. Se, että on niin vähän oltu kiinnostuttu humanitaarisesta puolesta, eh, ja Hamas on tämän myös vahvistanut, niin humanitaarista apua on kuitenkin päästy Ashtonin satamaan, kun Rachel Corrie sinne pääsi. Jos Hamas voittaa, niin ei pelkästään häviä Israel, vaan myös Palestinan viranomainen ja se, että päästään eteenpäin rauhan prosessissa. Gaasan saarto, jonka Israel ja Egypti käynnistivät 2007, jotta voidaan asekauppaa valvoa on saanut tukea muutama päivä sitten jopa Mahmoud Abbasilta, kun hän tapasi presidentti Obaman. Tämä on nähty myös kaikissa lehdissä. Meidän täytyy välttää se, että Kaatsasta tulee pelkästään hyökkäyskohta Israelia vastaan ja niin, että koko alueen tasapaino kärsii. Meidän täytyy lähettää humanitaarista apua, jotta tilanne väestön parissa kohenisi. Ja minä pyydän korkealta edustajalta, että tutkinta laajennetaan koskemaan tosiasioita ja mitä muita maita on ehkä ollut mukana, kuten Turkki ja Iran, kun tällainen saattu sinne lähetettiin. Van der Stöp, minuutti gewapend met verschillende moordwapens. Kiitoksia puhemies. Tällainen pikkuryhmä rauhanaktivisteja tai itseään rauhanaktivistiksi nimittäviä henkilöitä yritti päästä Gaasaan. Israel yritti pysäyttää heidät, sanoa heille, että ja saivat kuulla, että heidän pitäisi palata Auschwitziin. Ja sitten he olivat, heillä oli siellä metalliputkia aseinaan ja Tämän laivueen päämääränä ei ollut humanitaarisen avun vieminen Gazaan, vaan eh, saada aikaan väki, provosoida väkivaltainen yhteenotto Israelin kanssa. Tämän laivueen matkustajat ovat IHH-aktivisteja. On sanottu, että on erittäin läheisiä suhteita tämän järjestön ja Turkin pääministeri Erdoganin välillä ja että ehdokasmaa Turkin hallitus oli mukana tämän laivueen valmistelussa. Tunnetteko te nämä tiedot ja mitä aiotte näiden tietojen pohjalta tehdä? Oletteko tietoinen siitä, että tämä turkkilainen järjestö IHH, jonka oli järjestämässä tätä laivuetta, että sillä on yhteyksiä Hamasiin? Hamashan on kuitenkin terroristijärjestö, eikö niin? Kiitos. Kiitoksia puhemies. Minä tuen vaatimuksia kansainvälisestä tutkintakomiteasta, jossa on kaksi kansainvälistä tutkijaa, mutta näiden kahden tarkkailijan olemassaolo ei ole vielä mielestäni riittävää. Tällaisen tutkimuksen täytyy saada selville, onko tämä toimi ollut kansainvälisen oikeuden vastainen ja pyytäisinkin, että me emme vielä tuomitsisi tässä päätöslauselmassa näitä toimia, vaan odottaisimme tutkintalautakunnan tuloksia. Se, että tämä laivue pääsi matkaan tässä mittakaavassa, eikä siinä ollut pelkkiä ääri-ihmisiä tai Israelin vastustajia, kyllä liittyy Gaasan sietämättömään humanitaariseen tilanteeseen hyvin monet ihmiset. Siksi me vaadimmekin tämän saarron lopettamista. Israel ei ole sillä saanut päämääriään läpi. Jilad Shalit on edelleen Hamasin vankina, eivätkä Gaasan ihmisetkään ole nousseet Hamasia vastaan, vaan pikemminkin radikalisoituneet Israelia vastaan. Sekään ei ole Israelin intressi. Abul Masa on omien maanmiestensä silmissä pikemminkin heikentynyt. Minä toivon, että kun Israelin hallitus tänään kokoontuu, että siinä ensimmäisenä askeleena kevennetään tätä saartoa ja luodaan positiivisen listan sijasta negatiivinen lista, eli lista, jossa ovat vain ne tuotteet, jotka, joita kielletään viemästä Gaasan kaistaleelle. Mitä tulee merisaaron purkamiseen, Israelin kannattaisi ehkä miettiä, voisiko noudattaa eilen esitettyä englantilais-ranskalaista ehdotusta, jonka mukaan Gaasaan saapuvat laivat tarkastettaisiin ja päästettäisiin läpi. Mm, kiitos puhemies. Mikään ei voi oikeuttaa tapahtunutta. Ja minä haluan sanoa, että nyt edessämme on brutaali diletantti teko Israelin taholta. Ehkä ei ole tietoisuutta vielä Israelin taholla siitä. Israelin turvallisuus toteutuu vain rauhan avulla, eikä pelkästään sillä, että jännitettä lisätään. Siksi päätöslauselma täällä parlamentissa on hyvin tärkeä vastaus tämän eh, toiminnan puolesta tähän kasaan tilanteeseen. Jos ajatellaan tätä dramatiikkaa tilanteessa, niin se edellyttää, että Eurooppa on päättäväinen, kun puututaan välimerenkin tilanteeseen. Her, Rouva Ashton, olen sitä mieltä, että te olette varmasti tietoinen siitä, että nyt tarvitaan uutta vuoropuhelua myös Euroopan puolelta, voimakkaampaa ääntä meidän puolestamme niin, että päästään oikealle tielle neuvotteluissa, niin että tämä koston politiikka loppuisi ja saarto purettaisiin Kaasassa. Päätöslauselma on hyvä viitekohta jos sit, sitä on hyvä käyttää. Ja näin vakavassa hengessä voimme osallistua myös siihen, että pääsemme konfliktista eroon ja, ja äärikannat menisivät nurin. Kiitos. Lambsdorff, minuutti. Kiitoksia puhemies. 31.5 uhreja me ajattelemme ja esitämme myös osanottomme heidän omaisilleen. Kaikille, jotka ymmärtävät itsensä Israelin ystäviksi. Ystävät eivät anna ystäviensä harjoittaa väärää politiikkaa. Tämä oli täysin suhteeton toimi. Se ei ollut pelkästään epäonnistunut, vaan se ei ollut modernin oikeusvaltion arvon mukainen. Kaasakaistaleella hän ei ole pelkästään fyysinen saarto, vaan Jerusalemissa on poliittinen saarto, koska pitkäaikaisia ähm, poliittisia vahinkoja ei tässä nyt Jerusalemissa osattu ollenkaan arvioida, kun pyrittiin lyhytaikaisiin päämäärin. Israelin intressinä ei voi olla se, että tulee toinen Goldstone kakkostutkimus, jos tämä tutkimuskomitea ei työskentele hyvin. Sitten Euroopan unionin täytyy ottaa voimakkaampi mandaatti ja avata taas, ryhtyä siellä rajalla toimiin. Tämä on mielestäni tärkeää, mutta tärkeää on myös vaikuttaa Hamasiin. Gilad Shalit on vapautettava ja rakettihyökkäykset on lopetettava. Kiitos. Rouva Flotro, minuutti. Si. Niin, nämä Israelin iskun yhdeksän uhria. Siellä oli lähinnä iskuja Israelin voimin myös selkeän iskettiin. Siellä oli yhdeksän uhria, vaikka siellä oli paljon kansallisuuksia, yhdeksän uhria ovat kuitenkin Turkista. Nyt Turkissa ja hallituksessa on mobilisoitu myös yleisessä mielipiteessä ja varmasti joku nyt haluaa kuvitella, että tällainen painostus, jota Erdogan on harjoittanut Israelin vastaan, että olisi pelkästään Turkin ja Israelin välisestä asiasta, että kuitenkin tämä mukaan olisi osattu siitä, että Turkki on päättänyt kääntää selkänsä Euroopalle ja mukaan sillä olisi uutta ulkopolitiikkaa. rouva Ashton. Minä nyt haluan, että te voitatte kaiken epäselvänä tästä aiheesta. Nyt sanon aivan selkeästi, että hän on iloinen, että Erdogan on saanut julkis, julkisesti tuki arabeilta. Erdogan osoittaa, että kun käytetään poliittisia välineitä toimissa, niin se on tehokkaampaa kuin väkivalta. Se on tehokkaampaa kuin pelkästään radikalisoituminen tai ääriainekset. Ja minä uskon, että tämän voimme kyllä oppia poliittisesti tästä. Ja sitä on tuettu. Ja minä pyydän teiltä, rouva edustaja, että tämän otatte voimakkaasti esille. Herra Tussa, puolitoista minuuttia. Kreikan kommunistinen puolue tuomitsee tämän väkivaltaisen teon Israelin armeijan tekemän vapauden laivastoa vastaan, joka sai aikaan haavoittuneita ja kuolleita. Tämä uusi armeijan väkivaltainen toimi on yksi lenkki lisää Israelin toimissa, joita se on toteuttanut äh, kansaa vastaan. Israelin toimet saavat tukea Yhdysvalloilta, Natolta, Euroopan unionin ja Euroopan unionilta ja eräiltä muilta kapitalistisilta mailta. Meidän on saatava päättymään tämä Israelin aggressiivinen toiminta. Vähän aikaa sitten EUn ja Israelin välillä solmittiin sopimus ilmatilan käytöstä ja on myöskin monia muita assosiaatiosopimuksia Israelin kanssa. Ja nämä kaikki sopimukset on sanottava irti. Kansainvälinen tutkimuskomissio komissio Israelin hyökkäyksen tutkimiseksi osoittaa, että tavoitteena on ylläpitää Israelin armeijan toimintavapauksia ja ylläpitää sen mahdollisuuksia toimia, jotta se voisi edelleen hyökätä Palestiinan kansaa vastaan ja koko aluetta vastaan. Tästä syystä on pyydettävä, että muodostetaan riippumaton kansainvälinen tutkimuskomitea. Nyt tarvitaan lujit, antiimperialistisen taistelun lujittamista. Meidän on luotava Palestiinan valtio 66 rajojen mukaisesti. En haluaisi keskeyttää teitä, hyvät naiset ja herrat, mutta nuijin vasaraani ja kun te kuulette sen, niin toivon, että lopetatte puheenvuoron. Herra Chavela, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluaisin todeta, että olen hyvin liikuttunut näiden kuolemien takia, joita olemme joutuneet kohtaamaan, mutta haluaisin pyytää rouva Ashtonia ja kaikkia. Älkää, älkäämme joutuko pelkästään surun valtaan. Lähi-idässä meidän on oltava hyvin varovaisia, mitä tulee suhteisiimme ja aktivisteihin. Olemme usein voineet havaita, että luodaan marttyyrejä. Henkilökohtaisesti minut yllätti se seikka, että on olemassa turkkilaisten aktivistien hyvin järjestäytynyt järjestö – Kaikella kunnioituksella Turkkia kohtaan olen sitä mieltä, että Turkki ei ole mitenkään tunnettu maa eh, puolustaessaan ihmisiä, jotka haluavat olla aktivisteja omassa maassaan. Rouva kaikista näistä syistä johtuen, jotta voisi eh, elää objektiivinen näkemys tilanteesta, pyytäisin teitä muodostamaan tutkimuskomitean, eh, joka tutkisi näitä tapahtumia ja perehtyisi myös tähän turkkilaisen järjestön olemassaolon. Puolitoista minuuttia, herra Mölzer. Arvoisa puhemies, tämä kaikki haiskahtaa, mitä esimerkiksi herra Belder ja jotkut muut kollegat sanoivat, että Kaasan niin sanotun rauhanlaivueen takana on myös provokatiivisia islamistisia voimia. Meidän pitäisi varmaan kysyä Turkilta, mikä on niiden, heidän kantansa siihen. Kaasan solidaarisuuslaivue, johon Israel hyökkäsi, tämä toimi oli täysin suhteeton ja väkivaltainen. Sentään yhdeksän ihmistä kuoli ja monta muuta loukkautui vakavasti. Siellähän oli esimerkiksi pyörätuoleja ja lääketarvikkeita eikä aseita tuolla laivalla tavarana totta kai Israelin legitiimit turvallisuusintressit, tai niitä ei varsinaisesti tämä avustustoimi uhannut. Nyt Israelin kansainvälisten kumppanien myös EUn on entistä vaikeampaa puolustaa Israelin valtion olemassaolon oikeutta, mutta tässä kohtaa täytyy myös sanoa, että kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet koskevat myös palestiinalaisia ja Israelin on myös tunnustettava tämä siksi Gaasan saarto, josta erityisen paljon kärsii Palestiinan siviiliväestö on mahdollisimman pian saattava loppumaan. Minä vaadin myös komissiota ja neuvostoa tuomaan esille tämän näkökohdan suhteessa Israelin hallituksen. Kansainvälinen solidaarisuus laivue ja sitä kohdist, siihen kohdistunut hyökkäys on äh, ollut takaisku rauhan prosessille Lähi-idässä ja Israelinkin täytyy kantaa kortensa kekoon tässä rauhanprosessissa. Se on aivan selvää. Kiitos. Trifler, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä korkea edustaja. Ensinnäkin haluaisin esittää suruvalittelun uhrien perheelle. Tämän iskun jälkeen Kaasan saarto vastoin kansainvälistä oikeutta on johtanut humanitaariseen katastrofiin ja tilanne on pahentunut pahentumistaan. 95 prosenttia laitoksista on suljettu, työttömyys kasvaa, 60 prosenttia on elintarviketilanteen osalta turvattomassa asemassa. Lähes kokonaan ollaan riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Euroopan unio on ensimmäinen avunantaja humanitaarisissa asioissa myös Palestinan alueella. Ryhtyköön rohkeisiin toimiin, koska niitä tarvitaan niin, että voidaan lopettaa tämä tilanne. Itse olin Kaasassa kaksi viikkoa sitten. Kasan väestön tilannetta ei voida hyväksyä enää humanitaarisesti ottaen, ja kuten kollegamme juuri totesi, Israelin todelliset ystävät ovat niitä, jotka ovat kritisoineet Israelia. Saarto on täysin kääntynyt itseään vastaan, eikä ole Israelin kansan arvon mukaista Rova Ashton. Nyt meidän täytyy lopullisesti saattaa saarto päätökseen ja kokonaisuudessaan. Tarvitaan vain hiukkasen poliittista rohkeutta, kyllä meillä mahdollisuus on nyt ja keinotkin. Kiitoksia kovasti. Kirja Kretu, <clears throat> Kiitoksia puhemies, rouva korkea edustaja. On totta, että me saimme todistaa tapahtumia, jotka olivat hyvin äh, ikäviä ja päättyivät äh, kuolemiin Israelin ja Palestiinan välillä. Me olemme hyvin vaarallisen saaron todistajia, joka on erittäin haitallinen ihmiskunnalle. Toisaalta rouva korkea edustaja, kuten varsin hyvin tiedätte, Euroopan unioni on merkittävin varojen antaja alueelle, joten meidän täytyy tulla myöskin merkittävimmiksi poliittiseksi kumppaniksi ajatellen sitä tukea, jonka vuosittain annamme alueelle. Me voisimme tehdä paljon enemmänkin, jotta ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin Lähi-idässä ja jotta geostrategisesti uudelleen orientoiduttaisiin alueella, jotta meillä voisi olla dynaamisempi rooli ja voisimme antaa enemmän humanitaarista apua. Meidän täytyy saada aikaan kestävä ratkaisu näiden kahden valtion osalta, jotta alueen vakaus voitaisiin säilyttää. Äh Herra Vagl, minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa rouva Ashton. Todennäköisesti minun olisi pitänyt aloittaa puheeni pitämällä osa minuutistani hiljaisuutena muistoksi näille tämän teon uhreille, mutta ajasta on aina pulaa. Silti haluan muistella näitä uhreja. Kiitos Ashton teidän puheestanne, joka tuli oikealla hetkellä, joka myös antoi Euroopan unionille uskottavuutta me voimme tämän päätöslauselman myötä katsoa, että Euroopan unioni ottaa Lähi-idässä vankemman roolin ja johdonmukaisemman roolin, jonka mukaan pitää huolehtia siitä, että oikeusvaltion periaatteita kunnioitetaan, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja koska ne koskevat kaikkia. Maaginen sana, tämä kahden valtion ratkaisu, se on tullut tässä monta kertaa esille. Kaksi valtiota toistensa rinnalla. Meidän pitää kysyä nyt itseltämme, mitä tälle idealle oikeasti tapahtuu, oikeasti tapahtuu ja mitä tällä hetkellä länsirannalla ajatellaan. Meidän ei pidä keskittyä vain Gazan ongelmaan. Tarvitsemme aktiivista politiikkaa. Kiitos. Rouva puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja. Tämä viimeaikaisin kriisi on nähtävä oireena hyvistä vaikeuksista Israelin Palestiinan suhteissa. Miksi on ollut mahdotonta löytää ratkaisu konfliktin heidän välillään? Helppo vastaus on, että syytetään puolta tai toista. Toinen on muka vastuullisempi, mutta kuitenkin molempi puoli väistää, että haluavat rauhanomaisen tuloksen, mutta mitä sitten tapahtuu, on vastoin tätä puhetta. On aivan selvää, että hyväksyttävä ratkaisu on vielä poissa oleva kummankin ajatustavoista. Paremminkin on tavallaan ruokkia konflikti, uskovat, että mikä tahansa ratkaisu johtaisi siihen, että heidän asemansa heikkenisi nykyisestä. Israelin kannalta, vaikkakin aikaisemmin tukia on kyllä löytynyt tälle ratkaisulle, niin he eivät voisi ajatella elämänsä tasavertaisina palestiinalaisvaltion kanssa, koska se olisi turvallisuusongelma heille. Palestiinalaisten näkökulmasta puolestaan ja varsinkin Hamasin kannalta rauha merkitsisi sen monopoliaseman murtumista ja se joutuisi vaikka vallan Fatahin kanssa. Siksi nykyinen hankala tilanne on tavallaan vähiten huono kaikille osapuolille. Kunhan saada kannustimia etsimään muita ratkaisumahdollisuuksia, konflikti valitettavasti vain jatkuu. Herra Farm, minuutti. Kollegat, hyvä rouva Ashton. Budjettivaliokunnassa edustin myös valtuuskunnassa. Olen ollut Kaasassa aikaisemmin, kuten nyt kaksi viikkoa sitten. Toivottavasti ainakin tämä traaginen tapahtuma yhdistää meidät jonkinlaisten päätelmien taakse niin että me uudelleen pyrimme kohti rauhaa. Jos saarto jatkuu, se johtaa humanitaariseen katastrofiin, siitä ei ole epäilystäkään. Saarto estää koulujen talojen rakentamisen ja se vaikuttaa myös meidän apuumme. Ja siksi on suoraan meidänkin vastuullamme parlamentissa. Jälleenrakentamisohjelmat ovat seisoneet jo pitkään, koska ne ole materiaalia. Euroopan unionin täytyy nyt ottaa johtoasema painostaa Israelin muuttamaan sen politiikkaa. Nykytilanne ei ole pelkästään ongelma Gaasan viettävällä väestöllä. Useimmat ovat lapsia ja nuoria. Se myös ruokkii ääriliikkeitä ja mustaa haltamarhamata taloutta. Jos on välttämätöntä, niin Euroopan unionin pitäisi nyt kantaa myös vastuu omasta itsestään ja niin, että se voisi järjestää rauhanomaiset kuljetukset Gaasaan. Latford, Rouva Latford. I am a friend of Israel. Minä olen Israelin ystävä, mutta en halua, että Israelin valtiota ei se saisi arvostella, että hallitus arvostella. Me valitaan sitä, että yhdeksän uhria syntyi, mutta valitan ylipäätään tätä ylireagointia ja voimankäyttöä Israelin armeijan voimia. Haluan, että saarto loppuu ja että säilys ainoastaan laittomien aseiden osalta. En voi tukea päätösalvoma, koska on absurdia tuomita Israelin kansallisoikeuden rikkomisesta ensin ja vaatia sitten vastatutkintaa. Sitä paitsi on yksi asia, joka on ihan selvää, mikä on IHHn rooli ollut. Israel kyllä pystyy uskottavaan tutkintaan ja niin sen pitää tehdäkin. Minä olen Turkinkin ystävä, kuten Israelin ystävä. Turkki on varmaan oikeutusti vihainen, mutta minkä tässä lähetä tällaisia virallisia lehdykkeitä, joissa puhutaan Israelista, että se on menettänyt legitimiteettinsä

teidän arvoisa korkea edustaja ja euroopan parlamentin tulee vaatia sitä että hamasin tulee luopua terrorismista tunnustaa aikaisemmat plon allekirjoittamat sopimukset ja israelin valtion oikeutus olemassaoloon sekä välittömästi vapauttaa neljä vuotta sitten sieppaamansa gilad shalit. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia teidän sanoistanne, rouva Ashton, joka olette sitoutunut EUn ponnistuksiin tässä teemassa. Ja me tulemme seuraamaan neuvoston sitoutumista ja komission sitoumista tähän teemaan, koska humanitaarisen laivueen kimppuun hyökkäämällä Israel on tehnyt rikoksen kansainvälistä oikeutta ja humanitaarista oikeutta vastaan. Tämä on ollut täysin suhteeton ja hirviömäinen teko ja mikä tahansa Israelin kohdistuva kritiikki on sellainen, jota me puolustamme. Israelin turvallisuutta me tietysti puolistamme ja nämä korkeat kynnykset, jotka Israelin turvallisuusalalla asettanut, eivät enää voi olla se parametri, jolla kaikkea muuta mitataan. Me tulemme vaatimaan Euroopan unionin toimielimiltä, että ne ottavat tämän esille assosiaationeuvostossa, Israelin ja EUn välisessä assosiaationeuvostossa ensin uskottava kansainvälinen tutkimus tätä tästä hyökkäyksestä ja toiseksi Gaasan saarron purkaminen eh, yli näiden listakysymyksen. Lähi-idän rauhanprosessi on myös saatava uudelleen käyntiin. Kiitoksia. Bodis. Bodis puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä korkea edustaja. Tämä siviilialusta vastaan suoritettu isku edellyttää totta kai puolueetonta ja uskottavaa tutkintaa. Mutta mikä on uskottavaa? Niin, että saataisiin komite, joka olisi sekä tuomari että osapuoli – hyökkäys tehtiin kansainvälisellä vesillä, siksi se koskee kansainvälistä yhteisöäkin. Se kiinnostaa erityisesti Eurooppaa ja ylipäätään tuota Välimeren rantaa. Euroopan pitäisi olla enemmän esillä, olla mukana voimaperäisemmin, kun halutaan etsiä poliittista ratkaisua, joka perustuu kahtien valtioon, niin että kummallakin on Jerusalemin pääkaupunkina. Eurooppa on rahoituksen osalta ponnistellut merkittävästi, jotta voisi kehittää palestinalaisaluetta. Valitettavasti vain se ei ole riittävästi läsnä poliittisessa prosessissa, joka johtakoon siihen, että syntyy myös palestinalaisvaltio. Hyvä tahto rahoituksessa ja budjetissa, jota olemme osoittaneet, ei riitä. Meidän täytyy myös osoittaa poliittista tahtoa ja tarttua toimen, että meitä kuullaan. Kiitos. Herra Howitt minuutti. Kiitoksia. Lyhyessä ajassani halusin vain toistaa täältä. Se kuuti juuri tuolla alkupuolella. He muistavat meille, että ei pelkästään yhdeksän kuollut, vaan myös 55 loukkaantui ja moni on vielä vakavassa tilassa sanotaan, että edustivat koalitiota 32 eri maasta. Siellä oli kristillisiä juutalaisia, ja monista eri uskonnoista ja kulttuureista. Heidän lastensa oli kokonaan humanitaarinen heidän mukaansa. Ja se oli yksittäisiä lahjoituksia, ja olivat noudattaneet väkivallattomuutta. Jotkut murhattiin heidän mukaansa. Ja nyt laiva otettiin kiinni ja kuutin huut ja sanottiin, että heillä oli jo kuusi laivaa valmiina heinäkuuta varten. He aivot lähettää laivoja jatkossakin, vaikka edelleen hyökkäyksiä tehtäisiin. He eivät, mutta he haluavat nyt ryhtyä toimiin, eivätkä pelkästään puhua. Puhemies, he sanovat, että maa, joka on itse puolustautunut, niin sen ei pitäisi kritisoi niitä, jotka ovat myös puolustautuneet. Meidän pitäisi kaikkien oikeuksia noudattaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden pohjalta. Herra Kelam, puolitoista minuuttia. Kiitos herra puhemies. Jos olemme vakavissamme siinä, että me jotain vaadimme, ja me vaadimmekin puolueetonta tutkintaa näistä traagisista tapahtumista, meidän pitäisi myös välttää kiirehtimästä johtopäätöksiin. Olisin kovin varovainen itse tänään ja väittäisin, että aloitteella olisi mitään kytköstä ääriliikkeisiin tai poliittiseen provokaatioon. Mutta nyt tässä keskustelussa keskeistä on nähdä asia tasapainoisesti. Kun me vaadimme, että Israel välittömästi purkaa Gaasan saaron, me vaadimme myös, että Hamas, joka on sotilaisen voimin anastanut vallan ja eikä halua puolustaa, tunnustaa Israelin oikeutta olemassaoloon, niin että se lopettaisi kaikki hyökkäykset Israelin vastaan. Gaasan kriisi ja Israelin näkökohdat pitäisi ottaa yhdessä. Ashto pyydämme, että te ryhdytte aloitteisiin, että voidaan taata se, että kansainvälinen valvonta toteutuisi rajanylityspaikoissa. Meidän kantamme on, että meidän täytyy ylipäätään muotoilla uudelleen Euroopan unionin lähintäpolitiikkaa. Kiitoksia kovasti. Herra Busuttil, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin itse kollegoilla tuomita hyökkäykset avustuslaivaa vastaan. Tämä on tulosta suhteettomasta toiminnasta, johon Israel ryhtyi. Toimet johtivat tragediaan. Merkittävä määrä ihmisiä menetti henkensä, mukaan lukien myös ne, jotka aina ovat hakeneet malttia tässä aiheessa. Me emme koskaan oikeastaan ole sanoneet, että Israel saisi puolustaa kansalaisiaan. Emme kuitenkaan saisi sanoa, että tämä Israelin esittämä asennoitune antaisi oikeutuksen tappaa kenet tahansa silloin, kun he lystäävät. Se ei ole kestävä asenne, enkä meistä voi hyväksyä. Siksi haluaisinkin todeta olevani samaa mieltä muiden kollegojen kanssa, jotka ovat vaatineet puolueetonta tutkintaa. Sen pitäisi heijastella tapahtumia sellaisinaan ja varmistaa, että Israel kantaa vastuunsa. Kirja Rouva Basescu, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Tilanne Gaasassa on, ja tämä valitettava yhteenotto Israelin voimien ja laivueen välillä sai aikaan äh, äh, tilanteen, joka vaikuttaa heikentävästi lähi vakauteen, kun me ajattelemme alueen rauhanprosessia, ihmishenkien menetykset ja humanitaarisen kriisin jatkuminen Franhan kaistaleella ovat valitettavaa minä haluaisin välittää myötätuntoni osoitukset uhrien perheille. Israel voittaisi paljon enemmän, jos se osoittaisi halukkuutta kansainväliseen yhteistyöhön ja avoimuutta myöskin YK puitteissa olen tyytyväinen, että Israel on saanut aikaan tämän kansainvälisen tutkimuskomitean, mutta se ei riitä. Meidän täytyy saada aikaan riippumaton kansainvälinen, objektiivinen ja uskottava tutkimuskomitea. Tarvitaan myöskin sellaista mekanismia, joka antaa mahdollisuuden humanitaarisen avun toimittamiseksi Gaasan ilman, että se vaikeuttaa Israelin legitiimiä turvallisuusvaateita. Uskon, että Euroopan unionin täytyy toteuttaa jatkuvia ponnistuksia ponnisteluja, että voitaisiin panna käytäntöön näiden kahden valtion toivomukset. Haluaisin vedota kaikkiin osapuoliin, jotta ne toimisivat maltillisesti, ettei jännittää alueella lisääntyisi. Tarvitaan täyttä yhteistyötä tutkimusten osalta ja rauhanprosessin neuvottelujen jatkon osalta. Kiitoksia. Kollegat, nyt ylikin ajan olemme menneet ja sihteerissä todelliset, että meillä nyt tulee edes aikaa menettelyllä keskustelman puheenluettelulla noin 6-7 korkeintaan ottaa niin niitä puolesta, jotka eivät saa puheenvuoroa enää. Minä olen hyvin tiukka ajan kanssa muuten myös. Älkää nyt väärin tätä. Kiitoksia puhemies. Pari kommenttia. Ensinnäkin väkivalta, varsinkin jos se johtaa henkimenetykseen, on aina tuomittava tiukasti. Kuitenkin täytyy selvittää, kuka oli ensimmäinen, joka vivalkaa käytti saattuen hyökkäyksessä. Toiseksi onnittelin Israelin tekemää päätöstä ottaa tutkintaan mukaan kaksi kansainvälistä tarkkailijaa näin voidaan taata, että menettely toimii puolueettomasti ja läpinäkyvästi. Viisas päätös. Meidän pitäisi myös saada mukaan kansainväliset toimijoita niin, että saarto purettaisiin. Mutta mitä yhteisö sitten sanoo, jos raketteja lähetetään taas kansalaisen kohtaan Israelissa? tästä tämä on tasapainon estämistapa, siksi minä tukisinkin tätä, kiitos. Israel on murhannut humanitaarisen solidaarisuuden sankareita. Palestiinin hallituksen täytyy yksipuolisesti vuoden 1967 rajojen mukaan julistautua itsenäiseksi valtiaksi. Tässä on hyvin paljon tuomittavaa ja tutkittavaa päätöslauselmankin tuolla puolen, josta me pian äänestämme ennemmin tai myöhemmin. Meidän täytyy rohkaista moraalisen tuomioistuimen luomista, joka tuomitsisi tämän aggressiivisen ja väkivaltaisen valtion, siis Israelin toimet meidän täytyy pystyä saamaan aikaan tällainen tuomioistuin, joka tuomitsee nämä sotarikokset. Minuutin puheenvuoro. Kiitokset puhemies. Tämä Israelin operaatio on johtanut sotilaalliseen ja media ja varsinkin humanitaariseen katastrofiin. Mutta ei nyt tässä ole Libanonissa. Totta kai saarto on purettava, mutta meidän päätöslauselma, joka tuomitsee 17 kohdalla parlamentissa on myöskin Shalit huomioitu niin, että siinä kuitenkin ei mitään mietitä, minkälaisia motivaatioita on ollut. Tämä on shokkeena. Kaikki tiedät, että ei se pelkästään pasifistia ollut, eikä tässä hauit pelkästään kenenkään mainetta haluta pilata tai loukata. Joku huutaa siellä myös jihad, jos ajatellaan näitä reportaaseja myös Bayerin televisio on nähtänyt selvästi yhteydet, joita on IHH ja laivuan välillä tai islami, islamilaisen liikkeen välillä Turkissa. Se on antisemistinen liike myös ja siksi meidän täytyy tuomita tämäkin, koska huolitotus ei ole totuus. Kiitos Butikoffer, Μπουτικόφερ lepto. Butikoffer, minuutti. Mikro, mikro. Wait, wait, wait, wait. Arvoisa puhemies, minä kyllä jaan tämän kritiikin Israelin toimia kohtaan, eh, kuten eh, kollegat ja muun muassa herra Salafranka sen on muotoillut, mutta jos Eurooppa haluaa olla relevantti toimija Lähi-idässä, niin silloin sen täytyy kaiken kritiikin keskellä myös pysyä Israelin kumppanina Tämä, pyst- tämä on sovitettavissa yhteen kritiikin kanssa, mutta ei Israel vihan eikä Israel vihollisuuden kanssa. Ja valitettavasti olen kuullut täällä myös muutamia sellaisia ääniä, jotka ilmaisevat tällaista vihaa. Jos esimerkiksi joku esittää pitkän listan Israelin rikoksista, mutta ei sitten ollenkaan sano sanakaan Hamasin rikoksista, niin mielestäni se ei ole hyväksyttävää jos joku syyttää Israelia kansanmurhasta, mielestäni niin sekään ei ole hyväksyttävää. Tai jos joku sanoo, että kritisoimiemme asioiden takia Israelin valtion olemassaolon oikeutta on entistä vaikeampi puolustaa, en voi hyväksyä sitäkään. Ja meidän pitää pitää silmällä sitä, että emme tee sitä virhettä, että me ajaudumme nurkkaan joka tekee Euroopasta moraalisesti ja käytännöllisesti ähm, toimintakyvyttömän. Herra Tanok, minuutti. Iho, hol, laivojen tragedioita ihmisuhreja syntyy, mutta Israelin lyöminen jatkuu täällä. Se ei ole täydellinen, mutta kuitenkin demokratia valmistui on tehnyt myös vakavia virheitä tässä. Minä odotan nyt tutkinnan tuloksia. Siellä on myös kanalainen ja brittiasiantuntija. En ruvetaan tuomiota jakamaan, mutta aivan varma on, että IDF ei halunnut käyttää voimaa. Ja todellakin Sotilaat ovat järkyttyneitä niistä hyökkäyksistä, joita IHH militantit tekivät ja puolustautuvat vain. Ja minä haluaisin nyt kysyä korkealta edustajalta, miksi Turkin hallitus lyhtyi tällaisiin salailuun, salaliittoon? Miksi sinne otettiin mukaan naisia ja lapsia, kun tiedettiin, että oltiin konfliktialueella. Saarto on ollut siinä, että voidaan estää Iranin maksamat aseet pääsemästä Hamasin käsiin, koska Hamas jatkaa myös viattomien Israelin sivilien tappamista. Ja tämä on hyvä syy saartolle ja hyvä on pitää sekin mielessä. O kirjos Herra Marinescu, minuutti. Eh, Kiitoksia herra puhemies. Euroopan unioni on aina edistänyt humanitaarista apua eh, siviileille kaikilla konfliktialueilla. Humanitaarinen tilanne Gaasassa tekee välttämättömäksi sen, että jatkamme tätä apua. Tämän lisäksi se voi myöskin vaikuttaa eh, alueen siviiliväestön turvallisuuteen. Meidän on selkeällä tavalla nyt reagoitava, kun tämän kaltainen humanitaarinen toiminta rinnastetaan terroristitoimintaan toimintaan ja aseiden salakuljetukseen konfliktialueella. Israel on Euroopan unionin tärkeä kumppani monilla yhteistyöalueilla, joten meidän täytyy jatkaa tätä kumppanuutta, mutta rakentavassa hengessä. Me voisimme näin antaa myötävaikutuksen alueen myönteiselle kehittymiselle. Meidän täytyy löytää pitkän tähtäimen ratkaisutilanteen. Bilbao, minuutti.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 olen humanistisen puolueen aktivisti ja siksi minä puolustan ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa. Siksi minä tuomitsen väkivallan, myös Hamasin väkivallan. Se, mitä tälle laivualle tapahtuu, on yksi esimerkki lisää Israelin hallituksen väkivaltaisuudesta ja suhteettomasta voimankäytöstä, joka on myös sitä paitsi systemaattista ja kansainvälinen yhteisö siunaa sen. Aivan liian usein kansainvälinen yhteisö katsoo muualle, kun tällaista tapahtuu. Rova Ashton, minä pyydän, että te rohkeasti puuttuisitte puuttuisitte tähän asiaan, jotta saarto saataisiin puretuksi, jotta historiallisten alueiden miehitys saataisiin vähitellen pois ja jotta tämä muuri saataisiin purettua, joka pitäisi olla meille suuri häpeä. Ja sen hyväksi työskentelemiseksi, että saataisiin aikaiseksi kaksi valtiota ja että rauhanprosessi etenisi. Olkaa rohkea, Rova Ashton, koska jos asioita nimitetään niiden oikeilla nimillä, niin silloin Eurooppa ja sen edustajat saavat myös kansainvälisen yhteisön kunnioituksen. Kiitos. Uh συγχωρείτε. Η κυρία Όκεν για ένα λεπτό. Rouva Ocken, minuutti. Europa er Israels venner. Det har vi altid været, og det har der været. Me olemme jo todenneet, että olemme Israelinkin ystäviä, mutta emme ole käytäytyneet kuin hyvät ystävät. Olemme antaneet Israelin tehdä, mitä se lystää se on tuhonnut oman maineensa ja oman turvallisuutensa ja rauhanomaisen rinnakkainelon naapuriensa kanssa. Nyt parlamentti on on tehnyt hyvin selkeän päätöslauselman ja haluaisin sanoa Rova Ashtonilla, että nyt teillä on keinot käsissänne, teillä on mahdollisuuksia jotain tehdä niin, että Israel voitaisiin auttaa. Nimittäin jos asiat vain jatkuvat samaan malliin, niin se on Palestiinan ja Israelin loppu. Me todellakin toivomme, että me pääsemme nyt sanoista tekoihin, ei pelkkiä epämääräisiä lausuntoja osoitamme sormellamme, mutta nyt meillä on keinot, etkin tiedät, toivottavasti myös käytätte niitä. Kirjo Obermeier, Obermeier, minuutti. On erittäin valitettavaa, että tämä järkyttävä tapaus, jossa Israel ylitti rajan ja hyökkäsi laivueeseen. Ja nyt me uudelleen joudumme intensiivisesti tämän eh, probleeman eteen. Myös on omalaatuista tämä Turkin hallituksen reaktio, mutta ilman vuosikausia kestänyttä ihmisarvoa loukkaavaa saartoa. Tällaista ei olisi voinut tapahtua. Ja tässä on erittäin helppoa löytää ratkaisuja. Kahden valtion ratkaisu, saaron välitön purkaminen, kansainvälinen tutkintalautakunta ja kansainvälinen tarkkailu ja tarkkailija olisi erittäin tärkeää Gaasan kannalta minä vetoan meidän johtohenkilöihimme. EUn täytyy nyt toimia rohkeasti. Kaikenlaiset vetoomukset ja vaatimukset ovat mukavia, mutta jollemme me todella ryhdy toimiin ja sanktioihin, niin niistä ei ole mitään hyötyäkin. Kaksi viimeistä puhujaa ovat Rouva Duran ja Viraki. Ja pyydän anteeksi muilta, jotka eivät ehdi puhumaan. Minuutti. Kiitoksia puhemies. Vielä yksi juttu, Rova Ashton. Miljoonat kansalaiset Euroopassa myös ulkopuolella odottavat meiltä, Euroopan parlamentilta ja teiltä, komissiolta, asianmukaista reagointia. Eurooppalaiset odottavat viranomaisilta muutakin kuin pelkästään tiukkoja julkilausumia – 37. toukokuuta on syntynyt uhreja rankaisemattomuus, rankaisemattomuus ja kansanoikeuden rikkominen ei saa jatkua. Moni on täällä myös yleisölehterillä. Eivät kaikki ole Hamasin on nuoria, myös naisia, kuten täällä. He ovat solidaarisia eurooppalaisia rauhan puolesta. Myös heidänkin vuoksensa ja meidän arvokkuuden vuoksi täytyy hyväksyä päätöslausunta, myös ruvetaan soveltamaan. Meidän täytyy myös taistella miljoonien kansalaisen radikalisoitumista vastaan joko täällä tai tämän Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy toimia, eikä ajatella, että pelkästään radikalisoituminen on ratkaisukeino, koska niinhän se ei ole. Rova Ashton, haluaisin, että nyt ryhdytte toimiin niin, että tapahtumien jälkeen vihdoinkin päätöslautun muuttuisi myös teoiksi. Kiitoksia. Τέλος η κυρία viimeisenä puhujana. Niin, Tämä Israelin hyökkäys laivuetta kohtaan on erittäin brutaali ja se on saanut aikaan järkytystä. Yhdeksän siviiliä on kuollut ja tämän kansainvälisen oikeuden vastaan rikkomista. Israelin hallitus tässä aiheuttaa hallaa omalle kansalleen, koska yhtä, e, entistä kauempana ollaan alueen turvallisuudesta, joka on se viimeinen päämäärä. Israelin hallituksen täytyy luopua voimankäyttöpolitiikasta. Haluaisin silti tuoda esiin sen, että tämän e, laivueen suuri media, saama suuri mediahuomio e, heittää epäilyksen varjon sille, että tämä olisi ollut pelkästään humanitaarinen missio tutkimusta ja tutkint, kansainvälistä tutkintalautakuntaa todellakin tarvitaan, jotta saadaan selville todelliset motiivit ja tämän mission valmistelut. Israelin olisi suostuttava siihen, että saataisiin tutkintalautakuntaan merkittävä kansainvälinen edustus. Kiitos. Arvoisa korkea edustaja, teillä on puheenvuoro tämän keskustelun päätteeksi. Uh, thank you, President. Um, first of all, what is very... No niin, kiitos puhemies. Ensinnäkin selvää on, kun olen kuunnellut keskustelua, että on erittäin tärkeää vaatia uskottavaa tutkintaa parlamentin jäsenillä on erilaisia tietoja hallussaan, ehkä ovat eri mieltä asioista, mutta minä tiedän tarkkaan, mikä tilanne on. Yhdeksän kuoli ja perheet surevat. Olivat olosuhteet mitkä tahansa, on äärimmäisen tärkeää, että sami ajan aikaan tutkina johon voimme uskoa. Ja sitten selvitään, mihin esitykseen viedään seuraavaksi. Toiseksi oli selvillä siitä, että parlamentin jäsenen haluat varmistaa sen, että olemme yhteydessä kaikkiin eri olennaisiin kumppaneihin, joita meillä on, kun ruvetaan päättämään. Olen aivan varmasti yhteydessä Turkkiin, kuten ollut alusta alkaen. Puhun Israelillekin. Eilen viimeksi ulkoministerin kanssa Palestinan viranomaiseenkin Abbasiin oli yhteydessä tänään. Egyptin kanssa olen ollut yhteydessä. Ulkoministeri tulee Brysseliin tapaamaan minua perjantaina. Keskustelimme viikonloppuna myös Clintonin kanssa tästä, kuten muistakin asioista, ja totta kai kvartetin piirissä Tony Blair on sen lähettiläs. Olen aina silloin tällöin ollut yhteydessä tun, parin tunnin välein. Viime viikolla nähnytkin pari kertaa. Hän on lähettänyt myös viestiä Totta kai huippukokouksessa Venäjän kanssa keskustellaan, kuten totesin, ja kaikkien 27 jäsenvaltion kesken, kun keskustelimme myös ulkoasianeuvostossa viime maanantaina. Toisin sanoen, kyllä me kaikki olemme mukana tässä vuoropuhelussa. Se on äärimmäisen tärkeää myös siinä, kun lähdemme tästä eteenpäin. Kolmanneksi pidän tärkeänä myös tämän poliittista puolta. Täytyy, kuten sanoin aikaisemminkin, että meillä on omat pyrintömme – minä haluan, että saadaan turvallinen Israel, joka elää rauhassa. Olen aina vedonnut sen, että Shalit vapautetaan parlamentin jäsentä voin olen tapannut hänen isänsä täällä hiljattain. Strasbourgissa olen käynyt myös Kaasassa, kuten moni parlamentin jäsenkin, että alueen jat- jatkoturvallisuus riippuu siitä, miten Kaasan väestö pystyy elämään tavallista arkea. Että sellainen ihme syntyy, että saadaan teitä, että he voivat elää siellä taloudellisesti, saada koulutusta, että he pystyisivät tekemään työtä ja matkustamaan, kuten tavalliset ihmiset muuttajakin. 80 prosenttia väestöstä on riippuvainen kansainvälisen yhteisön antamasta elintarviketuesta. Suurin osa tulee Euroopan unionista. Moni lapsi ei saa koulutusta, moni ihminen ei saa työtä. Kun minä kävin siellä, puhuin ihmisten kanssa, yritysedustajien kanssa, ihmisoikeusjärjestön edustajien kanssa ja he olivat minun kanssani myös ja kertoivat omista tarpeistaan. Olen aivan varma, että alueen turvallisuus, Israelin turvallisuus riippuu siitä, mitä nyt saadaan aikaan siellä. Minä keskityn työssäni, kuten toivottavasti olette samaa mieltä, että minun pitäisikin siihen, mitä meidän todellakin pitäisi tehdä. Voi puhuakin, mutta mitä me voimme todella tehdä? Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä kvartetin kanssa, auttaen suoraan myös sikäli, että listaa muutettaisiin 112 aluetta tuotteen osalta niin, että tulisi pelkästään luettelo kielletyistä tuotteista niin, että Israelin turvallisuus taattaisi. Toivottavasti tässä saadaan aikaan edistystä ehkä jopa tänään jo. Sinällään se olisi merkittävä askel eteenpäin, kun ajatellaan kuinka paljon on tuotteita, joita ei saa sinne mennä. Vehnää kyllä, mutta ei pastaan. Tuus suklaata ei saa viedä. Hedelmiä kyllä, mutta ei hedelmiä. Me voimme aika paljon muuttaa ihmisten arkea muuttamalla listaa. Me mietimme myös eri räjäytyspaikkoja. Moni on turttinut karttaa minun lainani. Olemme miettineet, miten se onnistuisi. Kyllä meillä on myös missio siellä, joka tukee Rafan yrityspaikkaa. Me olemme kyllä pitäneet ihmisiä paikan päällä. Olen puhunut vastuuhenkilöiden kanssa. Jos katsotaan Karamshalia tai Karnia, niin kyllä siellä on ehkä mahdollisuuksia olemassa – yrityspaikkojen avaamisessa. Ne, jotka ovat tunteneet sitä, niin karni ehkä on helpommin tuotteille, mutta muut avautuvat ensin. Ja sen lailla haluan varmistaa sen, että esille otetaan kaikki kysymykset vakavassa hengessä Euroopan unionissakin niin, että rajanylityspaikat todellakin avautuvat niin, että Israel säilyttää turvallisuutensa, mutta tuotteita viedään kuitenkin kansaa niin, että ihmiset voivat elää arkea. Lopuksi toteaisin, että totta kai taustalla on myös se, että Mitchellin johtavat läheisyyskeskustelut jatkuvat. Minä olen aina rohkaisut niitä, jotka mukana ovat olleet, että menisivät eteenpäin neuvottelujen kanssa ja kohti todellisia neuvotteluja jo tänä vuonna, että voidaan ratkaista ongelmat. Moni jäsen tietää varsin hyvin, mitkä ovat yksityiskohdat, joihin pitää puuttua. Mutta paitsi että olen alueella käynyt Israelissa ja Palestinassa, niin olen todellakin sitä mieltä, että on uskomattoman tärkeää päästä nyt eteenpäin. Ja kun maailman huomio on nyt kohdistunut sinne ja pyrki helpottamaan tilannetta Kaasasta, minä uskon, että kyllä se helpottaa myös tilannetta siltä osin, kuten jäsenet täällä haluavat, ja saadaan kestävä, pysyvä rauha, niin että tavalliset ihmiset voivat jatkaa arkeaan, kasvattaa lapsiaan, nauttia elämästä, jota me pidämme itsestään selvänä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, olen saanut seitsemän päätöslauselmaehdotusta Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 12 alkaen. Arvoisa korkea edustaja, te olette täällä paikalla kello 19. Jos te tarvitsette muutaman minuutin poistuaksenne salista, ette tarvitse, no niin voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Esityslistalla herra Martínez. Martínez tulee johtamaan puhetta.